Neljä minuuttia pyydän rouva esitteli ja sen jälkeen viisi minuuttia puheenvuorolla ilman puhujalista. Olkaa hyvä. Onze Europese burgers vragen terecht dat we meer... Kiitos. Euroopan kansalaiset haluavat lisää turvallisuutta. Sen takia on ihan selkeää, että me tarvitsemme lisää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä kyllä, mutta myös julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Julkinen ja yksityinen sektori eivät riitä tällä, tässä muodossa, niiden yhteistyö ei riitä tässä muodossaan. Ja yksi, meillä on yksityisiä turvaalan yrityksiä, ja pitää tunnistaa, että me tarvitsemme jonkun näköistä sääntelyä siihen, mihin, mihin näitä yrityksiä voidaan käyttää, mitä ne voidaan, voivat tehdä, missä kehyksissä ne toimivat. Tarvitaan riittävää koulutusta, pitää katsoa, miten tietoja vaihdetaan, pitää valvoa myös näiden yritysten käyttöä, jotta ne myös oikeudellisesti ovat perusteltavissa. Me pyydämme komissiolta jonkunnäköistä direktiiviä, ohjeistusta, jota jäsenvaltiot noudattavat, jotta saadaan jotkut, jonkunnäköiset vakiosäännöt, joita kaikki noudattavat sen suhteen, mitä turvayrityksiä käytetään. Tarvitsemme listan niistä yks, yrityksistä, joita voidaan käyttää julkisen sektorin tukena. Tällä hetkellä tiedämme, että Euroopan unionikin käyttää ulkopuolisia turvafirmoja ja tällaiset yksity, yksityiset yritykset ovat joskus haitanneet EUn mainetta. Ja sen takia pitää varmistaa, että me tiedämme, mitä näissä yrityksissä tehdään, miten ne toimivat, koska niille ulkoistetaan toimia, joissa tarvitaan jopa myös aseen käyttöä meidän pyyntömme on aika laaja. Siinä ehdotetaan komissiolle paljon asioita ja toivomme, että otatte ne huomioon. Ja yksi näistä erityisesti on tärkeä. Haluaisimme komissiolta jonkunnäköisen vihreän kirjan. Tiedän, että niitä on, niitä kaiken värisiä kirjoja on jo julkaistu, mutta tässä olisi erittäin tärkeää saada komissiolta vihreä kirja, johon kor- otettaisiin eri sidosryhmien sekä julkisen että yksityisen puolen sidosryhmien kannat ja saataisiin aikaan hedelmällistä keskustelua aiheesta. Sitä kansalaiset meiltä odottavat. Ja meidän täytyy tehdä näin, Arvo Mogherini, koska tällä tavalla saataisiin tietoa siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ja pystyttäisiin myös puuttumaan niihin väärinkäytöksiin, joita tällä alalla tietääksemme on ole, olemassa on kuultu vaikeuksista esimerkiksi puolustuksen alalla. Tarvitaan enemmän puolustusta vähemmällä rahalla, mutta tietenkin syntyy kiusaus tehdä enemmän vähemmällä, joka tarkoittaa sitä, että käytetään alihankkijoita ja ulkoistetaan toimia. Samaan aikaan kuitenkin tarvitaan erikoistumista, emmekä voi olettaa, että tällaiset yksittäiset yksityiset alihankkijat pystyvät tarjoamaan tätä ilman, että on olemassa selkeät säännöt siitä, miten niitä valvotaan. Toivon, että käytätte tätä mietintöä mahdollisuutena, mahdollisuutena laatia joko direktiivi tai muita ohjeistuksia tai väliaikaisia sääntöjä, jotka, joilla säädeltäisiin yksittäisten turvayritysten käyttöä, koska emmehän me voi käyttää niitä esimerkiksi puolustusvoimien tai armeijan, armeijaa korvaamaan. Ne voivat toimia vain ei-aseellisissa toimissa, ja joita kuitenkin valvotaan kunnolla. Toivon, että Rova Mogherini otatte nämä ehdotuksemme huomioon, ja kiitän kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat olleet tukenani tämän mietinnön tekemisessä, ja toivon, että saamme äänestyksessä enemmän enemmistön taaksemme. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy za połączenie. Kiitoksia kovasti esittelijälle myös siitä, että piditte kiinni aikarajasta. Näin päästään ripeästi eteenpäin. Puheenvuoro, on puhujalista viisi minuuttia. Herra Polczyk ensimmäisenä. za Kiitos puheenvuorosta. Puhemies, korkea edustaja. Minä tunnustan sen, että rajoitetussa määrin yksityiset turvallisuusalan yritykset voisivat olla mukana suorittamassa puolustustehtäviäkin. Mutta en ole samaa mieltä vetomuksenne kanssa hyväksyä uusia säädöksiä. Minä nimittäin uskon, että turvallisuusalan yritysten pitäisi noudata samoja sääntöjä, velvoitteita kuin on kyse muidenkin kansalaisten kohdalla. Ei niillä voi olla sen enempää oikeuksia kuin tavallisilla kansalaisillakaan. Minä uskon, että näiden palveluiden ulkoistaminen, kuten esittelijä kuvaili sitä, on kielteinen ilmiö. Ja meidän pitäisi saada kunnon suositukset tätä alaa varten. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Kami Kenichi. Signor alto rappresentante. Arvoisa korkea edustaja, viimeisen vuoden aikana turvallisuusala, yksityinen turvallisuusala on laajentunut huomattavasti. Sitä on edustanut, edistänyt erityisesti asevoimien budjettileikkaukset, jonka takia monet valtiot ovat eh, turvallisuuskysymykset ulkoistaneet. Eh, kustannusten säästö ei voi kuitenkaan eh, ei voi kuitenkaan sanoa, että tämä johtuu pelkästään taloudellisista syistä. Äh, turvallisuus- ja puolustusala, joka on hyvin arkaluontoinen ala, äh, se ei voida äh, päätöksiä perustaa pelkästään kustannussyihin, koska me tiedämme, että turvallisuuskysymyksissä äh, on kyse tutkinnoista, ähm, tiedustelupalveluista, eikä pelkästään operatiivisista palveluista. Siksi tarvitaan yhtenäiset eurooppalaiset puitteet, joilla säädellään yksityisiä turvallisuuspalveluja niin eh, myös kun niitä käytetään kolmansissa maissa ja eh, menettelyt, joiden avulla ilmoitetaan mahdollisista väärinkäytöksistä. Kiitoksia kovasti. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Valtiolla on monopoli oikeudellisen voiman käyttöön. Eli puolustus ja turvallisuus kuuluvat julkiselle viranomaiselle. Me tiedämme, minkälaisia ongelmia saattaa tulla vastaan, jos yksityiset yritykset ryhtyvät käyttämään väkivaltaa. Ja sitä pidettäisiin ihan asianmukaisena asiana. Minä en sitä hyväksyisi ja sitä ei pitäisi sallia. Näin kuitenkin on tapahtunut Irakissa, että yksityiset yritykset hoitavat sotilaallisia operaatioita. Me olemme nähneet, että ihmishenkiä on menetetty, on harjoitettu kidutusta, ihmisoikeuksia on loukattu, sotarikoksia on tehty, koska tilanne vain jatkuu ja pahenee entisestään. Meidän pitäisi saada aikaan koneisto, jonka myötä yritetään tässä laillista yksityisten yritysten käyttämä väkivalta, mutta se pitäisi olla vain julkisille viranomaisille. Kiitos. Edustaja Sinadinos, olkaa hyvä. Puhemies. Terrorismin kasvu on tarkoittanut sitä, että valtion turvallisuusjoukot näyttävät olevan kykenemättömiä toteuttamaan tehokkaasti työtänsä. Näissä tapauksissa, jos meillä on esimerkiksi näitä yksityisiä turvallisuusyrityksiä ja henkilöstöä, jolla on hyvä koulutus ja hyvät varusteet, niin heidän tulisi voida tehdä myös valtion toimijoiden kanssa yhteistyötä. Meidän täytyy kuitenkin muuttaa oikeusperustaa sillä tavalla, että syntyy sellainen oikeudellinen puitteisto, jossa nämä yritykset toimivat. Kiitos. Bardzo dziękuję. Piąta minuta, pani Maria Gra... Kiitos. Maria Grabini, olkaa hyvä. Domnule președinte, doamna Mogherini, stimați... Kiitos oikein paljon, puhemies, hyvä Rova Mogherini, hyvät kollegat. Minä puollan tätä mietintöä ja myös suosituksia, jotka on esitetty. Tietysti meillä on enemmän yrityksiä. Nyt meillä on tilastotietoja koskien näitä yksityisiä turvallisuusyhtiöitä. Meillä on eh, valtamäärää kansalaisia, jotka työskentelevät niissä. Tietysti ne eivät tule armeijan tilalle. Eurooppalaiset haluavat lisää turvallisuutta ja lisää puolustusta. Tämä, puolustusta. Tämä on oikein hyvä suositus. Hyvä, että sellainen saadaan Kyseessä on vihreä kirja asia, mm, osapuolia varten ja on hyvä, että on harmonisoitu puitteisto, erityisesti jos ajatellaan sotilaallisia toimia ja mm, yhtiöiden käyttöä niihin. Me tarvitsemme mallin, eurooppalaisen mallin yksityisten turvallisuusalan yritysten sääntelyyn Ei meillä voi olla tällaista tilkkutäkkiä eri jäsenvaltioissa ja siksi tarvitsemme harmonisointia juridisella tasolla direktin kautta. Kiitos. Tämä keskustelu päättyy. Olemme käyneet eh, keskustelua ilman puhujalistaa. Nyt korkeudustaja Mogherini, olkaa hyvä. Uh, let me start by saying that on this... Alkuun toteaisin, että arvostamme kovasti tästä aiheesta laadittua mietintöä. Se voi avata uuden luvun tietoisuudessa. Yksityiset turvallisuusalan yritykset ovat joskus oleellisen tärkeitä turvallisuuden kannalta, kun ajatellaan eurooppalaisia diplomaattisia ja humanitaarisia toimijoita maailmalla. Euroopan unioni toimii täysin punaisen ristin komitean sääntöjen mukaisesti. Me katsomme, että yksityisten yritysten palkkaaminen on aivan legitiimiä. Se voi olla tarpeellista esimerkiksi niin, että niillä on tärkeä rooli avustustyöntekijöiden suojaamisessa tai konfliktialueiden ihmisten suojaamisessa. Nämä yritykset eivät tietenkään ole kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön ulkopuolella. Miten täytyy aina kunnioittaa korkeimpia kansainvälisiä standardeja ihmisoikeuksien suhteen. Mietinnössä todetaan, että meillä on jo oikeuspuitteisto olemassa. Yksityiset turvallisuusalan yritykset eivät toimi missään tyhjiössä. Euroopan unioni oli ensimmäinen kansainvälinen toimija, joka hyväksyi Montreux'n asiakirjan – niistä velvollisuuksista ja hyvistä käytänteistä, joita meillä on näiden yritysten osalta. On oleellista, että teemme työtä, että tätä kehystä laajennetaan. Ihmisoikeusneuvosto katsoo, että voitaisiin laatia kansainväliset puitteet, jonka avulla valvottaisiin yksityisiä turvallisuusalan yrityksiä. Tämä YK on kehys voisi vahvistaa olemassa olevia aloitteita, niin kuin Montrön asiakirja ja kansainvälinen käytännössääntökomitea. YK on perusperiaatteet liiketoiminnan ja ihmisoikeuksien yhdistämisestä on tärkeää. Euroopan unioni neuvoston päätelmissä viime vuonna tätä myös vahvisti. Meillä on myös työsarkaa edessämme. Jos me haluamme luoda paremmat säätelypuitteet, niin jäsenvaltioita tässä tarvitaan. Ne voivat ennen kaikkea muuttaa olemassa olevia sääntöjä, direktiivejä julkisista hankinnoista. Ulkosuhdehallinnossa kumppaneittemme on oltava kansainvälisen käytännön säännön allekirjoittaneita ja tarkkaan seuraamme niiden sopimusvelvoitteiden noudattamista. Toiseksi tämä ala kehittyy kovasti, käytetään entistä enemmän lennokkeja, kybervälineitä – meidän täytyy päivittää jatkuvasti toimintaamme yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. On käytettävä myös kansalaisjärjestöjen ja oikeusoppineiden asiantuntijuutta. On arvioitava paremmin sitä, mitä toimintoja voidaan ulkoistaa ja minkä toimintojen on pysyttävä ammattilaisten virkamiesten käsissä. Kyse on myös yksityisen julkisen tahon yhteistyöstä. Viime vuosina turvallisuus alan toimijat julkisella tasolla ovat myös toimineet niin, että siitä voi olla hyötyä myös yksityiselle sektorille. Usein yksityinen taho pyydetään myös toimimaan rintarinnan sotilaiden kanssa. Tässä tarvitaan kansainvälisiä yhteisiä standardeja. Ja loppuun totean, että yli kymmenen vuotta sitten ryhdyimme tätä keskustelua käydään, käymään turvallisuusalan yrityksistä hyvä sääntely on kaikkien etujen mukaista, varmasti Euroopan unionin etujen mukaista niin, että nämä toimijat voivat oikealla tavalla antaa panoksensa äh, diplomaattihenkilöstön, humanitaaristen työntekijöiden turvallisuuden puolesta ympäri maailman. Kiitos. Bardzo dziękuję pani wysoka przedstawiciel, bardzo dziękuję za naszą za pani Kiitos arvoisa korkea edustaja, kiitos yhteistyöstä. Tämä keskustelu siis päättyy. Huomenna äänestämme ai